EPP-ryhmältä kysymyksen. Darius Rosati menisi Suitsan tilalle EU-Ukraina valtuuskuntaan. Onko kommentteja? Ilmeisesti ei, joten hyväksytty. Puhemies on saanut neuvostolta kannan ensimmäisessä käsittelyssä aiheena